jälleen kerran meidän on pakko aloittaa täysistunto. Muistain viattomia uhreja, jotka ovat kärsineet terrorismin hulluudesta. Euroopan unionin pääkaupunki on joutunut iskun kohteeksi ja siellä oli paljon uhreja eri maista. Mutta väkivaltainen terrorismi on iskenyt myös unionin ulkopuolella. Teheranin parlamenttia vastaan on hyökätty ja meidän täytyy tuomita myös tuo hirveä isku. Me tiedämme hyvin, että vapauden ja demokratian voimat eivät taivu eh, terrorismin väkivallan edessä. Me emme muuta meidän elämän malliamme. Me tulemme et, menemään eteenpäin eurooppalaisina ja antamaan panoksemme terrorismin nujertamisessa. Tällä hetkellä kuitenkin pyytäisin teitä pitämään minuutin hiljaisen hetken, jotta muistelisimme Lontoon, mutta myös Teheranin uhreja. Hyvät kollegat, ennen kuin avaan täysistunnon, haluaisin ilmaista huolestuneisuutemme Taner Kilicin äh, kohtalosta. Hän on Amnesty Internationalin puheenjohtaja Turkissa ja viime keskiviikkona viranomaiset siellä hänet pidättivät samoin kuin 22 muuta asianajajaa. Pyytäisimme, että Turkin viranomaiset vapauttaisivat Tamer Kilicin ja kaikki pidätetyt ja luopuisivat kaikista syytteistä, ellei ole selkeä todistusaineistoa, että he osallistuivat heinäkuun 2016 vallankaappausyritykseen. Haluaisin muistuttaa siitä, että Eurooppa on arvojen ja vapauden yhteisö ja että me tulemme aina puolustamaan niitä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. Eurooppa puolustaa mielipiteen vapautta kaikkialla maailmassa. Siksi haluan ilmaista huolemme, kun tänä iltapäivänä pidätettiin Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalni ja monet hänen tukijoistaan. Me emme saa unohtaa muitakaan tapauksia, joissa on käytetty väkivaltaa ja syrjintää, eh, kun on puolustettu arvoja, jotka ovat meille yhteisiä ja joita me väsymättä puolustamme. Luajin al-Avarul, joka pidätettiin Saudi-Arabian lentokentällä, vapautettiin ilman syytteitä. nyt avaan parlamentin eh, täysistunnon joka keskeytettiin eh, torstaina ensimmäinen äh, äh, kesäkuuta 2017. Pöytäkirjat 31. toukokuuta 2017 ja 1. kesäkuuta 2017 ovat käytettävissä, niin onko huoma